Sitten siirrymme esityslistalle. Puheenjohtajakokous hyväksyi 7. syyskuuta esityslistan. Ja nämä tekstit on teille toimitettu. En ole saanut mitään muutospyyntöjä esityslistaan. Ja jos mitään vastalauseita ei ole, niin esityslista on hyväksytty.